Liettuan toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet minulle rouva Laima Andrikienen valinnasta Euroopan parlamentiksi. Hän korvaa herra Landsbergisin 30. toukokuuta 2016 alkaen ja muistutan kaikkia kollegoita, että edustaja Andri täysin oikeuksin saa nyt